Yksi ilmoitusasia. Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet puhemiehelle pyynnön koskemattomuuden poistamisesta edustajan Robert Isaskiewiczin osalta. Kyseessä on hallinnollinen rike. Työjärjestyksen mukaisesti pyyntö lähetetään oikeusasian valiokuntaan, joka on